teitä siitä, että suuri enemmistö on ajanut Ukrainan äh, alueellista riippumattomuutta ja koskemattomuutta. Useissa päätöslauselmissa olemme todenneet, mikä tulee varmaan täälläkin vielä lausumaan tällä viikolla, että Krimin uusi tilanne, sitä emme voi tunnustaa. Me vastustamme maan jakamista ja tästäpä syystä me vetoammekin Venäjän tasavaltaan et, federaation, että kansainvälisiä sopimuksia ja määräyksiä noudatetaan ja että joukot vedetään rajalta ja olematta ryhtymättä sellaisiin toimiin, jotka voisivat heikentää Ukrainan asemaa. Uskoakseni olemme kaikki samaa mieltä siitä, että minkälainen vastuu meillä on. Tästäpä syystä me puolamme kaikkia niitä toimia, joihin Ukrainan hallitus ryhtyy asemansa vahvistamiseksi maassa ja aloittaakseen rauhanomaiset neuvottelut osapuolten kesken. Tästäpä syystä meidän kannaltamme on tärkeää tukia jatkossakin Ukrainaa sekä taloudellisesti ja taisteltaessa korruptiosta vastaan ja sosiaalista eriarvoisuutta vastaan ja saaneen myöskin teidän nimissänne hyväksyä tämän neuvoston päätöksen makrotaloudellisen tuen myöntämisestä Ukrainalle. Edellisen istuntokauden aikana olemme päättäneet ottamaan käyt, ottaa käyttöön yksipuoliset uh, rajoitteet ja tähän liittyvät päätöslauselmat on hyväksytty ja me tulemme lähettämään presidentin vaaleihin 25.5 oman tarkkailuryhmän. Toivottavasti niissä tulee vapaat ja äh, oikeudenmukaiset ja toivottavasti sitä kautta päästään Ukrainassa rauhan tielle ja tielle kohti vapaata ja demokraattista maata. Arvoisat edustajat, 6.7.4. välisenä yönä 20. vuosipäivä Ruannan kansanmurhasta tulee täyteen ja saanen muistuttaa teitä siitä, että sadan päivän aikana 800 000 ihmistä mene surmattiin. Enemmistö heistä naisia, lapsia, lukuisia vauvoja, perheitä tuhottiin sekä heidän naapurinsa ja ystävänsä, ja syynä oli vain se, että he kuuluivat eri etniseen ryhmään. Kansan yhteisö sulki silmänsä tapahtumilta. Se ei toiminut vastuullisesti. Tämä ihmisten aiheuttama rikos, muistutettakoon kaikkia siitä, että se voi toistua hetkenä minä hyvänsä. Ruanda, Srebrenica, jossain muualla tulevaisuudessa jotain vastaavaa voi tapahtua. Ja tästä Ruandan kansanmurhasta voidaan oppia se, että me emme voi sulkea silmiämme tällaisilta tapahtumilta. Kyse ei ole mistään maan sisäisestä tapahtumasta. Ja ne, jotka ovat vastuussa tällaisista ihmisoikeusrikkomuksista, niin heidän pitäisi joutua edusvastuuseen, edesvastuuseen. Tämä pätee myöskin Syyrian tilanteeseen. He joutuvat oikeuden eteen ja tämä tarkoittaa sitä, että kansallinen, että kansainvälinen oikeusjärjestelmä saavat vahvemman pohjan. Ruanda on löytänyt uuden tien ja se yrittää osoittaa, että rauha ja vuoropuhelu on mahdollinen ratkaisumalli. Ja minä voin sanoa Ruandan kansalaisille, että me olemme valmiita tukemaan heitä tiellä kohti turvallista ja vakaata tulevaisuutta. Ruanda käsittelee menneisyyttään ja tässä meidän tulisi auttaa heitä. Meidän tulisi varmistaa, että rikolliset, jotka ovat olleet vastuussa näistä kauheista rikoksista, joutuvat oikeuden eteen. Ja meidän tulisi auttaa maata myöskin siinä, että se löytää taloudellisen vakauden kautta sisäisen rauhansa. Ja me haluamme muistaa menehtyneitä ja heidän omaisiaan. Arvoisat edustajat Euroopan parlamentin näkökulmasta katsottuna minulla on ikävä ilmoitus esitettävänä. Kollega Budis menehtyi viime torstaina 66 vuoden iässä vakavan sairauteen. 2011 Dominique Budis nimettiin ensimmäiseksi ranskalaiseksi oikeusasiamieheksi ja hän taisteli tässä ominaisuudessa yhtäläisten oikeuksien puolesta. Pitkään hän toimi Lähi-idässä ulkomaan kirjeenvaihtajana sekä myöskin uutisten lukijana. Vuonna 1983 hänet nimettiin myöskin Tuluusin pormestariksi ja hän toimi tässä tehtävässä vuoteen 2001 asti. Kolmen kauden ajan kollega Budis toimi tässä Euroopan parlamentissa ja monet teistä muistatte hänet varmaankin hyvin kunnioitettuna kollegana, joka oli avosydäminen ja aina valmis kuuntelemaan eri kommentteja. Hän oli valmis vuoropuhelulle rakentamaan siltoja ja hän toimi myöskin Dumont de Arab-instituutin puheenjohtajana. Ja saanen muistuttaa teitä siitä, että tämä kollega on joutunut kokemaan monia raskaita tapahtumia, hyökkäyksiä sekä häntä kohtaan että muita kohtaan, jotka osoittautuvat kuitenkin perusteettomuuksia. Minä saan meidän kaikkien puolesta osoittaa hänen omaisilleen ja ystävilleen osan ottomme ja Ruandan tapausten ja kollega Budistin menehtymisen myötä johdosta toivon, että voisimme yhteisesti viettää hiljaista hetkeä. Vielen Paljon kiitoksia. Toinen ja kolmas huhtikuuta järjestetyn istunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko niihin liittyen mitään huomautettavaa? Ei ole, joten kollega Stadler, ilmeisesti ei mitään tähän liittyvää, joten pöytäkirja on hyväksytty. Onko is- esityslistaan liittyen jotain huomautettavaa? Geschäftsordnung. Äh, Haluaisin työjärjestykseen esittää seuraavan esityksen. 10. huhtikuuta Euroopan parlamentti pidettiin äh, kuuleminen, äh, kuuleminen jossa SAD-puheenjohtaja edustaja Hannes Vopoda oli paikalla ja käytti puheenvuoron. Anteeksi kollega Stadler, että keskeytän, mutta toivoisin, että käydään nämä hallinnolliset